Esittelijä on edustaja Forenza. Keskustelemme myös ö, yritysten yhteiskuntavastuusta ja seuraava esittelijä on sitten Tiziana Begin. Mutta nyt annan puheenvuoron kummallekin esittelijälle eli Forensalle ja Beginille. Forenza, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Eh, puhemies, arvon kollegat, arvon komissaari. Esi- mietintöni e, edustaa Euroopan unionin kauppapolitiikkaa ja sen suhdetta kansainväliseen kauppaan ja ihmisoikeuksiin, sosiaalioikeuksiin. Meillä on selkeä ehdotus komissiolle. On tärkeää, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan sitovalla tavalla. Ihmisoikeuksia ei tule alistaa kilpailulle tai kaupalle. E, toki haluamme kasvua, mutta se, sen vuoksi emme saa uhrata ihmisoikeuksia. On tärkeää, että e, paitsi kir, kirjaamme velvoitteen noudattaa näitä oikeuksia. Sanoista täytyy myös siirtyä tekoihin käytännössä ja tätä täytyy valvoa. Kaikki nämä oikeudet ovat osa oikeusvaltiota, kun ajatellaan esimerkiksi Brexittiä ja sitä, kuinka ähm, Euroopan kansalaiset ylipäänsä suhtautuvat epäileväisesti tähän unionin hankkeeseen, niin äh, se tarkoittaa sitä, että meidän, me, me emme välttämättä ole ottaneet kaikkia oikeuksia huomioon. Äh, tämä on totta myös kauppapolitiikassa. Ne kansainväliset sopimukset, joista neuvottelemme tällä hetkellä esimerkiksi SETA ja TTIP, e huolestuttavat kansalaisia. Niillä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia kansalaisten elämään ja siitä siihen viittaamme myös tässä mietinnössä. Kaikissa näissä sopimusneuvotteluissa on otettava huomioon demokratia, ihmisoikeudet ja sosiaaliset oikeudet. Ja nyt ihan näin mennen haluan sanoa teille, että olisi demokraattisempaa ja osallistavampaa, jos esimerkiksi kansalliset parlamentit voisivat osallistua SETA-sopimuksen allekirjoittamiseen. Minä tuen palveluita ja sitä, että kaikki kansalaiset pääsevät hyötymään globaalista kaupasta. Ja kun puhutaan kauppasopimuksista ja investointisopimuksista, ne voivat myötävaikuttaa merkittävällä tavalla myös globalisaation, globalisaatio niin hyvässä kuin pahassakin. Globalisaatio, jos sitä hoidetaan huonosti, se johtaa epätasa-arvoisuuteen. Ja Euroopan unionin rooli tässä on keskeinen. Euroopan parlamentti on usein todennut, että kauppapoli, kauppapolitiikan tavoitteena tulisi olla muukin kuin vain kauppa. On kunnioitettava ihmisoikeuksia ja se on tämänkin mietinnön tavoite. Me olemme ensimmäistä kertaa va- vaikuttaneet olemme ensimmäistä kertaa halunneet kiinnittää huomiota siihen, mikä vaikutus, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vaikutus kauppasopimuksillamme on. Ja kun komissio toteuttaa meidän kauppapolitiikkaamme, sen täytyy ottaa huomioon myös nämä seikat. Me olemme tehneet kovasti työtä varjoesittelijöiden kanssa. Haluan kiittää varjoesittelijöitä. Haluan myös kiittää DV, FEM ja AFET-valiokuntia. Haluaisin vielä sanoa seuraavan asian. Kun ajatellaan tämänhetkistä äh, lainsäädäntöä, niin Euroopan unionin äh, kauppapolitiikkaa täytyy kehittää yhtä aikaa äh, sosiaalipolitiikan kanssa ja niin, että otetaan huomioon ihmisoikeudet. On myös tärkeää, että kauppasopimuksissa, kansainvälisissäkin sellaisissa, otetaan huomioon myös sukupuolten valtavirtaistaminen, eli sukupuolten tasa-arvoasiat tulee myös ottaa huomioon. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron Tiziana Pekinille. Viisi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia kovasti puhemies. Arvon kollega Tarvon komissaari, mitä on kansainvälinen kauppa? Siitä on useasti keskusteltu tässä parlamentissa, mutta usein tulee sellainen näky- vaikutelma, että kauppa on päämäärä sinänsä. Ei, mutta näinhän ei ole. Kaupan tarkoitus on edistää muita asioita, saada aikaan vaurautta, tasa-arvoa ja sosiaalista edistystä kaikille. Sen vuoksi, kun ajat, puhumme Euroopan unionin ähm, kauppapolitiikasta, niin meidän täytyy lähteä siitä, että näinkin tärkeän kaup- kaupallisen toimijan täytyy ottaa huomioon koko maailman ihmisoikeudet ja kaupan vaikutukset. Kuten sanottu, kauppa ei ole päämäärä sinänsä, vaan väline. On selvää, että tässä tekstissä, jonka olen laatinut, on kyse kompromissista, mutta mutta olemme saaneet eh, tänne tiettyjä prioriteetteja, joiden tarkoituksena on saada kauppapolitiikasta avoimempaa, läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa. Eh, me edellytämme sellaista kauppapolitiikkaa, joka toimii myös pk-yritysten puolesta, maatilojen, maanviljelijöiden puolesta, samalla kuin teollisuudenkin puolesta. On tärkeää, että saadaan tuotteita kansalaisille, mutta voimme löytää myös uusia markkinoita, esimerkiksi Afrikassa, Merkosurmaissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Kauppapolitiikka, jos se on menestyksekästä, sillä voidaan saada aikaan hyvää kaikkialla. Ja tällä tavalla voimme, mm, voimme hyödyntää globa- globalisaatiota sen sijaan, että kärsisimme siitä. Tässä päätöslausumassa puhutaan selke- selkeästi siitä, kuinka tärkeää on pohtia kauppapolitiikan vaikutuksia niin ex ante kuin ex postkin pohjalta. On tärkeää, että me teemme tiettyjä että teemme tiettyjä myönnytyksiä, mutta meidän täytyy olla myös varovaisia esimerkiksi öö, väärennysten suhteen. On tärkeää, että kaikki kantavat vastuunsa sellaisesta kauppapolitiikasta, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja myös kestävää kehitystä. Kaikki ne tuotteet, joita me tällä hetkellä käytämme, ovat tulosta laajasta ketjusta, osia tehdään siellä ja täällä. Ja siksi on tärkeää, että tämä globaali tuotantoketju on puhdas ja ihmisarvoja kunnioittava. Mm, usein tuotteet on voitu tehdä niin, että on käytetty lapsityövoimaa tai on räikeästi poljettu ihmisoikeuksia. On tärkeää, että on, on muistettava, että myös eläimillä käydään kauppaa ja siksi on tärkeää, että valvotaan kaikkia niitä sopimuksia, jotka koskevat esimerkiksi harvinaisten eläinten suojelua. Vapaa kauppa on luonteeltaan sellaista, että se edellyttää pakottavia sääntöjä ja myös sanktioiden langettamista, jos sikseen tulee. Euroopan parlamentti edellyttää tätä. On selvää, että että kauppa tuo muassa on hyvää, mutta se edellyttää sitä, että otetaan huomioon ympäristö- ja sosiaalinäkökulmat. Ja on myös oltava varovaisia sen suhteen, ettei jouduta tilanteeseen, jossa sopimukset hyödyttävät vain harvoja on tärkeää, että heikompiakin tahoja suojellaan. Siksi kauppapolitiikan täytyy olla avointa, aina vain avoimempaa. Me toivomme myös, että neuvosto, kun se valmistelee neuvottelumandaatteja uusista sopimuksista neuvotellakseen, se kuulee myös parlamenttia Puheenjohtaja keskeyttää. Puhukaa hiukan hitaammin. move on the right or on the left. Yeah, Next yeah, yeah. Thanks. Quindi ri, ricomincio. Eli toistan vielä että uudet välineet ovat mahdollistaneet sen, että kansalaiset voivat osallistua poliittiseen elämään eh, ja toisaalta eh, myös valvonta on eh, parempaa. Ja siksi osallistavan demokratian nimissä haluan, että peräänkuulutan yhä avoimempaa kauppapolitiikkaa. Internet tarjoaa myös tähän mahdollisuuksia ne, jotka ovat, siis kansalaisten ovat tässä ensimmäisenä etulinjalla. On tärkeää, että kauppapolitiikassakin toteutuu suora demokratia. Haluan vielä lopuksi tässä kiittää kaikkia niitä, jotka, joiden kanssa minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä. Grazie, signora Begin. Kiitoksia kovasti teillekin. Ja nyt antaisin puheenvuoron komissaari Malmströmille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisat jäsenet, näin alkuun haluaisin kiittää intervaliokuntaa, mutta varsinkin kahta esittelijä Forenza ja Beginia tehdystä työstä näiden kahden erittäin tärkeän mietinnön parissa. Kestävä kehitys kauppapolitiikassa on asia, jossa parlamentti ja komissio ovat molemmat yhtä sitoutuneita ja ovat yhtä kiinnostuneita aiheista. Kauppapolitiikasta kauppa kaikille sisältää nimenomaan kestävä kehityksen aivan ytimessään. Se ottaa esille erittäin kunnianhimoisen suunnitelman EUta varten. Korostaen sitä, ettei kaupassa ole kysymys pelkästään talouskasvusta, vaan myös siitä, että puolustetaan yhteisiä arvojamme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, ympäristöarvoja, korkeita työehtoja. Hyvin paljon edistystä on saatu aikaiseksi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti vuonna 2010 hyväksyi kolme päätösosamaa tältä alalta. Ensinnäkin sitovat, kattavat kehityskappaleet kaikissa kauppasopimuksissa, jotka sisältävät kestävän kehityksen. Toiseksi ihmisoikeuskysymykset ja sukupuolien tasa-arvo. Ja kolmanneksi vielä suosituimmuusasema mukaan lukien GSP Plus lippulaiva. Me olemme myös kehittäneet kumppanuuksia päätoimijoiden kanssa sellaisissa maissa, joissa tilanne on akuutti, kuten esimerkiksi Bangladeshin sopimus. Lisäksi olemme vieneet eteenpäin vastuullista yritystoimintaa esimerkiksi tietojaon kohdalla, kuten myöskin kansainvälisesti hyväksyttyjen suuntaviivojen täytäntöönpanoja ja yritysten yhteisöllinen vastuu ja sen edistäminen. Lisäksi kestävän kehityksen integroiminen tähän politiikkaan on äärimmäisen tärkeää. Se täytyy tunnustaa ja se on tunnustettu monien kansainvälisten yritysten ja kauppakumppaniemme puolelta. Etunenässä oleminen ei kuitenkaan ole riittävää, vaan meillä on edelleen paljon työtä tehtävänä. Tässä suhteessa olemme asettaneet tiettyjä prioriteetteja, esimerkiksi tehokas tehokkaiden kauppalukujen käyttöön ottaminen, parempien välineiden kehittäminen kehitysyhteistyössä, joiden tavoitteena on myös tukea vuoden 2030 toimintasuunnitelmaa, vastuullisten tarjontaketjujen kehittäminen, jotta voidaan integroida kestävä kehitys ja sen tavoitteet osaksi ydinliiketoimintastrategiaa. Innovatiivinen kauppa- ja investointistrategia korostaa sitä, että on tärkeää viedä sekä työpaikkoja että kasvua eteenpäin, kuten myöskin tätä arvo-ohjelmaa, jossa keskitytään kestävään kehitykseen ja hyvään hallintotapaan. Olemme huomioineet sen, että kauppapolitiikassamme pitäisi keskittyä ei pelkästään näihin kysymyksiin, vaan myös valmistusprioriteetteihin ja palveluihin. Kauppa ja valmistus on tietysti ollut prioriteettejamme viimeisen kymmenien vuosien ajan ja on tulevaisuudessa sitä myös. Markkinoille pääsystrategian kehittäminen tässä suhteessa on oleellista. Komissio kannattaa sitä, että on korostettu kaupan ja muiden EU-politiikan alojen välistä johdonmukaisuutta ja EU-komissio pyrkii pitkälti integroimaan näitä eri politiikan aloja toisiinsa, ottaen samalla huomioon ympäristön suojelun, työoikeuden, mukaan lukien kestävän kehityksen pääkappaleet kaikissa sopimuksissamme. Me kannatamme voimakkaasti parlamentin painotusta VTO-järjestelmän suhteen ja monien välistä lähetymistapaa neuvotteluissa. Olemme samaa mieltä siinä, että monien, monenvälinen lähestymistapa on, ehkä, on tietysti kaikkein tehokkain ja tasa-arvoisin silloin, kun se on mahdollista toteuttaa. Lisäksi tuemme Euroopan parlamentin toivetta saada aikaiseksi tasapuolinen lähestymistapa varsinkin maataloudessa ja jatkamme tällä alalla, jotta voimme tasapainottaa valmistuksen palvelut ja maataloustarjonnan, kun asetamme prioriteettejamme neuvottelussamme. Otamme myös huomioon käsityksen markkinatalousasemasta ja sen myöntämistä Kiinalle. Komissio on tällä hetkellä, kuten tiedätte, tekemässä erittäin syvällistä vaikutusanalyysiä ja analysoi eri vaihtoehtoja, joita meillä on myös polkumyynnin vastaisissa tutkimuksissamme ja jatkamme poliittisia keskusteluja tästä seuraavien viikkojen aikana. Lopuksi Euroopan parlamentin vetomus sen suhteen, että vastavuoroisuutta lisättäisiin julkisissa hankinnoissa on erittäin tärkeä. Tällä alalla selkeästi on epätasapainotila ja otamme sen ehdottomasti huomioon, kun muotoilemme neuvotteluvaltuuksia ja neuvottelemme vapakauppasopimuksista, jotta voisimme saada tasaveroisemman toimintaympäristön julkisissa hankinnoissa. Tästä syystä haluan kiittää teitä tästä mietinnöstä. Siinä on erittäin arvokkaita kommentteja. Hyvin pitkälti sitä jo täytäntöönpannaankin komission toimesta, mutta luonnollisestikin voimme vielä pyrkiä parempaan ja odottelemme yhteistyötä kanssani, jotta saamme mahdollisimman tehokkaan kauppapolitiikan, joka on samalla vastuullinen ja kestävä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tak. Thank you. On behalf for first. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Quist Hot Rovolille, mutta hänpä ei olekaan luultavasti paikalla. Annan siis deve valiokunnan nimissä puheenvuoron Sanchez Caldenteille. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos, puhemies. Rova Malmström, rankaisemattomuus, jolla monet yritykset toimivat ympäri maailman, on sietämätöntä. Meistä on tärkeää, että pitää noudattaa poliittisen johdonmukaisuuden käsitettä erityisesti kansainvälisessä kaupassa. Lisäksi pitää YK päätöslauselma kehityksestä saavuttaa. Kaikilla on oikeus siihen, että suverenin valtion oikeuksia noudatetaan ja että sitä, siinä noudatetaan ihmisten oikeuksia. Ennen kaikkea tarvitaan sopiva sopimus, joka takaa, että ympäristöt noudattavat ympäristö- ja sosiaalilakia, erityisesti ihmisoikeuksia. EUn pitää tukea YK-työtä ja sallia sen jatkaa samaan suuntaan lisäksi lausekkeet näistä osa-alueista kansainvälisissä sopimuksissa ovat tärkeitä. Esimerkiksi Meksiko. Halutaan, että saadaan loppuun tämä yritysten rankaisemattomuus. Kansainvälisten yritysten pitää noudattaa ihmisoikeuksia. Kiitos. Gracias, signora. Kiitoksia kovasti. Nyt puheenvuoron saa Pimenta Lopes. Obrigado, senhor presidente. Kiitoksia, hyvä puhemies nomeadamente no que se refere à absoluta necessidade de respeito e valorização dos direitos. E Me arvostamme sitä, mitä esittelijät sanoivat ja myös ILOn roolia. Meidän ei pidä myöskään unohtaa, että sosiaalinen vastuu pitää panna täytäntöön, mutta on sosiaalista dumppausta yrityksissä, tariffisopimuksissa – ja neuvotteluissa on aina hyvin vaikea toteuttaa tämä kolmasissa valtiossa. Pitää huolehtia, että sosiaalinen syrjintä päättyy. EU pitää yrittää torjua tätä vastaan. Nyt on aika, että Lissabonin sopimuksessa No siinä on mainittu totta kai kauppapolitiikka, mutta kauppasopimuksia ei voida solmia ilman, että noudatetaan sovittuja pelisääntöjä. Kiitos. Eh, obrigado. Uh, Madame Tokia Seif. Seuraavaksi puheenvuoron saa Saifi Afet valiokunnasta. Si, eh, monsieur président. Kiitoksia. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijä Forenza erinomaista yhteistyöstä me tämän mietinnön puitteista vuodesta 2010 on saatu aikaiseksi komission puolelta edistystä ja kaupankäynti pyrkii olemaan kahdenvälisissä ja monenvälisissä suhteissa edesauttamassa ihmisoikeuksien kunnioittamista, kuten myöskin yhteis- ympäristöllisten normien noudattamista. Kestävän kehityksen kappale, joka on sitova, ja komission toiminta kansainvälisellä näyttämöllä on asia, jota tulee vahvistaa, jonka tulee jatkua. Tässä mielessä meidän täytyy vedota VTOhon ja sen uudistuksen, jotta se ottaa enemmän huomioon yhteiskunnalliset ja ympäristönormit. Euroopan unionin täytyy mennä vielä pidemmällekin. Esimerkkinä meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota GPS plus, GSP Plus-järjestelmään. Ja näitä, tätä täytyy ehdottomasti noudattaa. Tätä aloitetta täytyy seurata ja tässä viittaa myös kestävyyssopimuksen, joka solmittiin aiemmin. Eli yritysten yhteiskunnallinen vastuu on erityisen tärkeä, kun puhutaan kauppasopimuksista. Lisäksi haluaisin korostaa jo vuonna 2010 esitettyä pyyntöä, joka ei ole saanut mitään seurausta. Komission tulisi mahdollisimman nopeasti esittää lainsäädäntöaloite, joka mahdollistaa lapsityövoiman käytön lopettamisen ja pakkotyövoiman käytön lopettamisen. Lopuksi haluan korostaa sitä, miten tärkeää on, että jo tehtyjen, sitoum- jo tehtyjä sitoumuksia täytäntöön pannaan ja näin kaikessa avoimuudessa. Seurantatyö on erityisen tärkeää. Kun puhutaan Euroopan unionin kauppastrategiasta, haluan kiittää edustaja Bikiniä tehdystä työstä. On äärimmäisen tärkeää, että vastavuoroisuusperiaate on kauppasopimusten ytimessä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota arkaluontoisiin tuotteisiin ja varsinkin maataloustuotteisiin niin, että tätä, niitä kohdellaan erityiskohtelun turvin. Lopuksi ulkoisen valiokunnan lausunnon myötä haluan muistuttaa siitä, että kauppapolitiikan tulee mahdollistaa se, että voidaan suojata ja viedä eteenpäin Euroopan unionin yhteisiä arvoja. Lisäksi rohkaisemme komissiota jatkamaan viestintäponnistelujaan kansalaisille ja mahdollistaa neuvotteluasiakirjojen mm, vapaa saanti. Kiitoksia kovasti, rouva edustaja. Nyt Deve valiokunnan puolesta puheenvuoron saa Zahradille. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. kaikilla kunnioituksella eri poliittisten ryhmien kollegoita kohtaan en voi näyttää vihreää valoa tälle asenteelle, joka minun mielestäni on EUn kauppastrategian vastainen. Se politisoi liikaa kauppaa. Minä olen sitä mieltä, että kauppa ja ihmisoikeudet eivät ole toisensa poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä. Kauppa on avainväline, joka tuo muassaan kasvua ja vaurautta ja pitkällä tähtäyksellä myötä vaikuttaa ihmis, oikeuksiin, sosiaalioikeuksiin ja työoikeuksiin. Mielestäni meidän tulee sitoutua näihin tavoitteisiin sen sijaan, että asettaisimme poliittisia ehtoja. Ja meidän pitää kohdella kauppakumppaneitamme tasapuolisesti. Vain tällainen kohtelu luo vakaan pohjan vastavuoroiselle keskustelulle ja sitä paitsi Ainoa vapaakauppasopimus, joka on hiljaa tehty EUn ja Vietnamin välinen sellainen, voisi toimia hyvänä esimerkkinä tästä lähestymistavasta. Minä olen sitä mieltä, että kehitysmaat tarvitsevat sosiaalisia normeja, työnormeja ja muita normeja, jotka vastaavat niiden omia oloja. Ja jos me yritämme tuputtaa sitovia vaatimuksia, niin Valitettavasti tästä on tullut yhä suostumpi asenne, mutta se tarkoittaa sitä, että tehdään hallaa kauppakumppaneille. Se on tavoitteiden vastaista ja se tarkoittaisi myös sitä, että me tavallaan veisimme protektionismia. Minä en sellaista voi tukea. Kiitos. Kiitoksia kovasti teille. Nyt IMKO-valiokunnan puolesta, Emplovaliokunnan puolesta saa Schuster puheenvuoron. Puhemies, arvon kollegat, uudella kauppastrategiallaan komissio sanoo, että se haluaa edistää arvopohjaista kauppaa. Kuitenkaan tätä ei ole toiseksi tehty, vaikka kauppasopimuksissa onkin kestävää kehitystä käsitteleviä lukuja Monet kestävyysluvet eivät ole tarpeeksi muotoiltuja, tarpeeksi pitkälle muotoiltuja. Usein riitoratkaisumekanismi mainintoja puuttuu. Ja vaikka sopimusteksti olisikin hyvin muotoiltu, niin todellisuus myöhemmin ei vastaa sopimustekstiä. Sen takia valiokuntamme vaatii muun muassa, että kaikissa kauppasopimuksissa jatkossa osapuolten pitää olla velvollisia noudattaa ILOn kahdeksaa perusydinnormia, Eli että vaikutusten arviointeja tehdään, jotta pohditaan negatiivisia vaikutuksia työntekijän oikeuksiin muun muassa ja työvoimien liikkuvuutta pitää edistää niin, ettei se johda sosiaalisten normien heikkenemiseen ja monitorointi pitää suorittaa yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja ammattijärjestöjen kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Rodrigo Espinero Fernandez. Nacionalismos y populismos amenazan los pilares de la sociedad y la democracia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tämä uhkaa Euroopan unionin demokraattisia pilareita. Meidän täytyy vastata selkeästi siihen, jotta saamme paremman Euroopan ja enemmän Eurooppaa. Kauppapolitiikassa täytyy selkeästi näkyä se, että sopimukset parantavat kansalaisten elämänlaatua ja että ne vievät eurooppalaisia arvoja ympäri maailmaa. Yhteiskunnalliset standardit, ihmisoikeudet, kaikkien näiden täytyy olla samalla tavalla sitovia ja ne täytyy sisällyttää sopimuksiin. Emme voi saada kestäviä tavoitteita aikaiseksi kuitenkaan, jos meillä oli jonkun kaltaista arviointia siitä, mitä ne ovat. Beginnin mietinnössä on joitakin puutteita. Meidän täytyy viedä eteenpäin sukupuolten välistä tasa-arvoa kautta maailman ja varmistautua siitä, että pk-yritykset saavat hyötyä kansainvälisistä kauppasopimuksista ja että saamme aikaiseksi parempaa koordinointia kaupankäynnin ja teollisuuspolitiikan välillä. Meillä on vielä pitkä matka kuljettavana ennen kuin saamme aikaiseksi oikeudenmukaisen kaupankäynnin kaikille. Haluaisin kiittää kahta esittelijää aivan erinomaista työstä, jota on tehty. Muchas gracias, dziękuję bardzo. Paljon kiitoksia. Nyt ITRE-valiokunnan puolesta annan puheenvuoron Ransalle. Arvon puhemies, mitä me odotamme uudelta kauppastrategialta? Emme ainakaan uh, business as usual meininkiä. Um, yhä useammat ja useammat kansalaiset ovat mukana ja luottavat kauppaan, mutta yhtä monet ehkäpä pelkäävät uusia kauppasopimuksia. Meidän täytyy löytää uusia keinoja, kertoa näistä asioista tehokkaammin ja vastata kansalaisten huoliin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy sanoa ei kaikille protektionismin muodoilla ja tavoitella sellaista kauppaa, joka on vastuullista. Jos me toteutamme tätä strategiaa, niin meidän täytyy aloittaa käymällä läpi kaikki olemassa olevat kauppasopimukset. Siihen tarvitaan tietenkin komission osastojen henkilöstöresursseja. EU ei näytä ja siltä, että se on kovinkaan vakavissaan, jos meillä menee 12 tai 15 vuotta tällaisiin neuvotteluihin. Minä olen sitä mieltä, että tulevien kauppa sopimusten täytyy ottaa huomioon kansainvälisen kaupan digitaalinen ulottuvuus, ähm, palveluiden kauppa, sektori ja erityisesti se, että erityisesti pk-yrityksille täytyy antaa uusia kauppamahdollisuuksia. Loppujen lopuksihan kauppapolitiikkaamme arvioidaan sen perusteella, miten EU pääsee käsiksi ulkomaisiin markkinoihin ja miten voimme käsitellä jokapäiväisiä ongelmia. W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani poseł Esther Erans Garcia. Minuta. Me gustaría en primer lugar dar las gracias. Haluaisin kiittää esittelijöitä, varjoesittelijöitä mietinnöstä joka ottaa huomioon valiokuntamme lausunnon, ottaen huomioon, että maatalous on yksi arkaluontoisista aiheista, kun neuvotellaan kasvavista kauppasopimuksista. Kauppasopimukset voivat johtaa useisiin hyötyihin, mutta ne voivat totta kai myös aset, aiheuttaa riskejä tietyille maatalousaloille, joten meidän pitää olla pois sulkulausekkeita tai muita toimenpiteitä. Jos tarkastellaan osa-alueita, kuten vihannes- ja hedelmäala muun muassa. Tämä oli yksi niistä. Maatalous siihen on kohdistettu neuvottelu kolmasen maiden kanssa, mikä haluaa samaa tilannetta tulevaisuudessa kuin mitä on ollut aikaisemmin. Haluamme tasapainoiset suhteet tai jos mahdollista tästä, tätä vastavuoroisuutta esimerkiksi mitä tulee saniteetti olosuhteisiin. Haluaisin korostaa myös sitä, miten tärkeää tämä on EUn imagolle ja varmistaa, että suojaamme maantieteellisiä alkuperänimityksiä muun muassa, kun neuvotellaan kolmansien maiden kanssa, erityisesti kun ajatellaan maataloussektoria kansallisessa Kiitos. Kiitoksia vain. Nyt on aika antaa puheenvuoro poliittisten ryhmien edustajille. EPPn puolesta. Puheenvuoron saa Vallessa, olkaa hyvä. I have three issues. Kolme asiaa. Ensinnäkin minulla on yleinen ongelma sen suhteen, että vapaakauppa on luonnollisesti hyödyllistä EUlle ja että automaattisesti se tuo vaurautta ja työpaikkoja. Minä en vastusta vapaakauppaa sellaisenaan, mutta en pidä siitä, miten helposti kaikki hyväksyvät sen, että vapaa kauppa on hyvä, itse, että se on itsestäänselvyys. Toiseksi, yleisesti ottaen meillä EU:ssa puuttuu tietoa vaalipiireissä eu kauppapolitiikasta. Se estää kauppapolitiikan tehokkaan toteutumisen. Brysselin ulkopuolella yritykset ja kansalaiset saavat kuulla kauppapolitiikastamme ja sen aloitteista aivan liian myöhään, jotta voisivat vaikuttaa lopputulokseen. Meidän täytyy löytää tapa, joiden avulla, jonka avulla voidaan tiedottaa kauppa-aloitteista, jotta siihen voidaan osallistua. Lopuksi meillä täytyy olla mekanismi, jonka avulla tarkastetaan, mitä Brysselin kauppayhdistykset ovat tehneet ja että ne todella puhuvat EUn nimissä. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että nämä liitot edustavat todellakin meidän kansallisten teollisuuden alojemme etuja. Thank you on behalf... Kiitoksia. Seuraavaksi SJD-ryhmän puolesta puheenvuoron saa David Martin. Thank you, President. The... Kiitoksia puhemies. SD on iloinen komission annosta Trade for All ja siitä, että painopistettä muutetaan arvopohjaista kauppaa <clears throat> kohtaan. No, on helppo puhua. Nyt pitää siirtyä puheesta tekoihin. Emme ole ihan varmoja, ar- heijastelevatko nämä uudet kauppasopimukset ja neuvottelut näitä uusia arvoja. Me tiedämme, että tietyissä tilanteissa kauppa voi tuoda muassaan vaurautta ja Äh, työpaikkoja. Meillähän on muun muassa Korean sopimuksen 50-vuotisjuhlapäivä. Äh, kauppa on äh, muuttunut alijäämäisestä ylijäämäiseksi ja meidän yrityksemme ja työntekijämme ovat hyötyneet siitä. <coughs> Mutta aivan kuten edellinenkin, edellisetkin puhujat ovat sanoneet, niin emme voi lähteä siitä, että kauppa mm, tällä, tässä muodossaan, nykymuodossaan hyödyttää kaikkia. Siksi kauppaan täytyy liittää tiettyjä ohjauspolitiikkoja, muun muassa se, että päästään käsiksi globalisaatiorahastoon. Kauppapolitiikan häviäjiä ei pidä jättää yksin. Minun ryhmäni on aina lähtenyt siitä, että FDEitä täytyy käyttää esimerkiksi ihmisoikeuksien ja korruption torjumiseen ja veropetosten torjumiseen. Ja siksi olemme sitä mieltä, että meidän FDE-sopimustemme täytyy sisältää sitoumus siitä, että kaikkien tulee kunnioittaa sääntöjä. Ja kun ajatellaan vapaakauppasopimusten lisääntymistä, niin edelleenkin VTO on meille – prioriteetti. Sen kautta suurin osa maista voi hyötyä kaupan vapautumisesta ja osallistua mm, kansainväliseen kauppaan, koska koko globaalissa yhteiskunnassa meillä on tällä tavalla yhteiset säännöt. Uh, now on behalf ECR Group. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta Emma McClarkin, olkaa hyvä. Thank you and, uh, thank you. Kiitos, kiitos esittelijöille joka tuki tätä kauppastrategiaa ja vapaakauppasopimuksia, jotka siihen liittyvät. Tämä mietintö on voimakas mandaatti, että kehitellään kauppasuhteita globaalisti. Se antaa hyvän suunnan kaupalle, joka ottaa huomioon kuluttajat ympäri Eurooppaa. Olisin toivonut myötä, positiivisempaa kantaa, mutta tämä on kuitenkin askel tai oikeaan suuntaan ja on hyvä, että on tunnustettu kilpailun rooli, se hyödyttää kuluttajia ja on tärkeä pohtia julkisia hankintoja ja investointeja, niiden välisiä suhteita ja pohtia latinalaisen Amerikan roolia ja saada pk-yrityksetkin sinne. Huolenaiheita on edelleenkin kauppastrategiassa, protektionismi ja kostotoimet ja geosuojelu, materiaalisuojelu maataloustuotteille. Nämä ovat protektionistisia toimia ja uskon, että tämä tulee aiheuttamaan puolustuskannan esiintymisen ja haittamaan EUn intressejä neuvotteluissa. EU tarvitsee myönteistä kunnanhimoista ja liberaalia kauppa-agendaa, jotta varmistaa, että kauppimukset eivät vain avaudu ja niissä vain neuvotella, vaan että ne myös ratifioidaan – ja vain tällä tavoin EU voi osoittaa, että se suhtautuu vakavasti työpaikkoihin ja kasvuun. Kiitos. Thank you, Madam McClarkin. Kiitoksia, edustaja McClarkin. Seuraavaksi ALDE-ryhmän puolesta puheenvuoron saa Markia Schake. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Kauppa on yhä tärkeämpi osa erilaista EUn ulkopolitiikkaa ja sen välineitä. Se on para, paras tapa viedä eteenpäin yhtenäismarkkinoita globaalilla näyttömyydellä näyttämällä ottaa esille arvopohjaisen järjestelmän ja varmistaa se, että standardit ovat korkeampia, kun kysymys on ihmisistä ja planeetastamme. Kiinan tai persialainen maiden taloudellinen nousu, nämä maat, jotka eivät jää meidän avoimuutemme tasoa, avoimuutemme tasoa tai arvojamme, ähm, niiden kohdalla on tärkeää, että kauppasopimuksia pohditaan tarkoin. Ne ovat kauppastrategiamme ytimessä ja tätä Euroopan kansallisetkin olettavat. Keskustelu kaupan ympärillä on kasvanut vuosien aikana huomattavasti, eikä, eivätkä jäsenvaltioiden hallitukset ja jäsenvaltiot ole syyttä päättäneet äh, lisätä sen merkitystä kansainvälisellä näyttämällä. Toivon, että kansalliset parlamentit ovat edelleenkin aktiivisessa roolissa tässä suhteessa. Sillä on aivan liian helppoa teeskennellä, että Brysseli Brysselistä käsin ei julkaista asiakirjoja tai Brysselistä johdetaan pelkästään kauppapolitiikkaa. Meidän täytyy jatkuvasti esimerkiksi painostaa jäsenvaltioita, että ne tarjoavat asiakirjansa saataville. Ihmisten täytyy saada myöskin äänensä kuuluviin ja on tärkeää, että ihmiset ovat aktiivisesti mukana mahdollisimman paljon. Meidän täytyy tehdä voitavamme ja kauppaministerien, kuten myöskin parlamenttien kansallisella tasolla, on toimittava, jotta toimialakohtaisiin ja alueellisiin näkökohtiin voidaan pureutua. Jos kielteisiä vaikutuksia syntyy, meidän täytyy myös tarkastella kansallista puolta. Olen varma siitä, että kun me kaikki toimimme tahoilla, me varmistamme avoimuuden ja saamme selkeän näkemyksen siitä, mistä on kysymys, ei pelkästään EU-ssa, vaan myös maailmanlaajuisesti katsoen. Kiitoksia. Seuraavaksi QE-ryhmän puolesta Herbert Scholz saa puheenvuoron puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, Euroopan komission jäsen. Viimeistään nyt, kun eu keskustelu tietysti tästä TISasta ja talouskumppanussopimuksista, kansainvälinen kauppapolitiikka on päässyt julkiseen tietoisuuteen. Tämän takia tämä keskustelu on erittäin hyvä. Komissio on esittänyt kunnianhimoista työohjelmaa ja nyt sitten myös monivuotinen strategia tuleville vuosille. Se on esitelty. Tämän takia on myös tärkeää, että Euroopan parlamentti määrittelee kantansa tähän. Kiitos myös esittelijöille heidän ponnisteluistaan Forensan mietinnön myötä valiokuntaaloitteinen mietintö esiteltiin, missä pohditaan sitä, miten parlamentin tärkeät kysymykset liittyvät muassa ihmisoikeuksiin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen ja yritysten sosiaalisen vastuuteen otetaan huomioon komission kauppapolitiikassa, tämä siis ennen ja nyt. Ja molemmat mietinnöt ovat minusta tässä läheisessä yhteydessä toisiinsa. Kuen äänkielellä on visio tulevasta kauppapolitiikasta. Siinä otetaan huomioon solidaarisuus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus muun muassa. Me olemme esitelleet tätä kantaamme omassa päätöslauselmassamme, sillä Inta päätöslauselma kattaa vain osan tarvittavasta ratkaisusta. Kuitenkin pidämme hyvänä sitä, eh, mitä, mikä merkitys on annettu reilulle kaupalle komissiossa. Kuitenkin kauppastrategiasta. Siinä pohditaan vain ylikansallisten yhtiöiden voittoa pääosin. Tämä pätee palvelualaan ja finanssimarkkinoihin. Tämä haittaa maailman muita osia ja pk-yrityksiä EU-ssa itsessään. Tämän vuoksi kaikkien kollegoiden ja myös komission ja neuvoston pitäisi suhtautua vakavasti tähän vaihtoehtoiseen kauppamandaattiin, jota monet kansalaisjärjestöt ovat työstäneet. Tehkäämme yhdessä tätä työtä. Kiitos. Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin? Olkaa hyvä, esittäkää sinisen kortin kysymys. 30 sekuntia. 30 sekuntia tisztelt képviselő úr egyet fogok érteni önnel abban hogy kiemelt. hyvä kollega voin, voin olla samaa mieltä siinä että meidän täytyy kiinnittää erityistä huomiota yhteiskunnallisiin oikeuksiin ja arvoihin kauppasopimusneuvotteluissa. Kuitenkin veroparatiisien tarjoamia mahdollisuuksia ei saa myöskään sekoittaa tähän. Näettekö mitä mahdollisuutta sille, että veroparatiisit pitäisi kieltää, koska useat jäsenvaltiot ovat niitä jäsenvaltioita, jotka hyödyntävät niitä. Ja vastaus. Äh, völlig zu Recht. Äh, Kyllä, täysin oikein niin veroparatiisit pitäisi saada loppumaan. Sen takia tarvitaan kokonaisvaltaista politiikkaa talouspolitiikassa. Siinä ei saa katsoa pois näistä kehyksistä, Katsot kansainvälisen kauppaan. Tämä kuuluu yhteen totta kai, mutta pitää myös tarkastella, kuka ja mitkä yritykset käyttävät näitä veroparatiiseja. Sen takia yhteinen veropolitiikan mukaan ottaminen on myös tärkeää. Okay. Äh, keine Zeit mehr, aber vielleicht können wir... Ei enää aikaa, mutta ehkä voimme puhua tästä vielä myöhemmin. Danke. Kiitos. <clears throat> Sitten vihreiden puolesta. Ska Keller saa puheenvuoron. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you and thanks also to the... Kiitoksia, kiitoksia kovasti äh, esittelijälle hedelmällisestä yhteistyöstä. Me vihreänä olemme sitä mieltä, että kauppa voi olla hyvä väline auttamaan kehitysyhteistyötä, edistämään ihmisoikeuksia, mutta sanon voi, koska minä tiedän, että tällaista potentiaalia on, mutta se ei ole vielä toteutunut päinvastoin. Tällä hetkellä kauppa usein johtaa köyhyyteen, lisää epäarvoisuutta. Tätä, tämä asiantila täytyy muuttaa. Ja teidän strategianne, hyvä komissaari, on hyvä askel eteenpäin, mutta nyt meidän täytyy siirtyä mukavista ihmisoikeussanoista tekoihin, täytäntöön panemiseen ja se edellyttää myös sitovia sääntöjä. Mutta komissio tässä ehdottaa kauppa ää, pakotteita ää, niitä maita kohtaan, jotka eivät ota takaisin pakolaisia. Eli me tässä ää, annamme, langetamme pakotteita sellaisille maille, jotka eivät sulje rajoja riittävästi. Sehän on typerää. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että me uudistamme kauppapolitiikkaamme niin, että se vaikuttaa sosiaaliseen oikeuteen ja tasa-arvoisuuteen Euroopan ulkopuolellakin. Kauppa, kauppapolitiikan täytyy olla johdonmukainen ihmisoikeustavoitteiden kanssa. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa Fjellner. Olkaa hyvä. Tack så mycket, ordförande. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin ehkä hiukan eh, esittää hieman vähemmän todellisuudesta erkaantuneen kuvan tilanteesta. Vuonna 1990 maailmankauppa oli maailman BKT 19 prosenttia, 3500 miljardia dollaria. Tänä päivänä kysymys on 30, 30 prosentista ja sen arvo on viisinkertaistunut ylikin. Silloin 38 prosenttia maailmasta eli ehdottomassa köyhyydessä. Tänä päivänä kysymys on 10 prosentista. Eli se on puolit, ylikin puol- kuin puolittunut. Mutta tässä ei ole pelkästään mikään absoluuttinen kausaalinen suhde olemassa, että kauppa liittyisi suoraan köyhyyden vähentymiseen. Ongelmana on se, että tämän päivän kaupan lisääntyminen vuodesta 2008 eteenpäin on vain puolet siitä, mikä se oli keskiarvona vuonna 90-luvulla. Tämä valitettavasti on seurausta protektionismista. 2008 oli paljon protektionistisia menettelyitä ja niin paljon kaupan helpotuksia, mutta vuodesta 1995 eteenpäin vuoteen 2008 asti on kyetty puolittamaan keskimääräiset tullit 19-10 prosenttia, mutta sen jälkeen tilanne on jäänyt paikoilleen junnaamaan miltei samalle tasolle. Siitä syystä kauppasopimukset ovat niin tärkeitä, että voitaisiin kääntää toisaalle tämä kehitys. Meidän täytyy ottaa hyöty irti kaikista mahdollisista kysymyksistä niin, että todellakin taistellaan näitä kaupan esteitä vastaan. Esimerkiksi helpotetaan palveluiden kauppaa, helpotetaan tietovirtoja. Meidän täytyy kääntää kehitys toiseen suuntaan. Ja me emme missään tapauksessa saa joutua siihen ansaan, jossa täällä moni pyytää lisää kaupan esteitä. Se aiheuttaa vain köyhissä maissa lisää hengenmenetyksiä. Kiitos. Kiitoksia kovasti tosiaankin nyt annan puheenvuoron Kertin Taalingille. Kiitos puhemies, komissaari ja esittelijät. UK kansanäänestys osoitti, että monet ihmiset ovat, suhtautuvat globalisaation ja huolestuneemmin sen hyödyt karottasaisesti. EUta usein syytetään tästä, mutta minusta se on osa ratkaisua. Mietinnössämme puhutaan välineistä, jolla varmistaa, että voidaan käydä kauppaa reilummin, vähentää ympäristön hyväksikäyttöä, ihmisten hyväksikäyttöä täällä ja ulkomailla edistää tilannetta kotimaassa ja saavuttaa paremmat kehitystasot. Mietintö tarjoaa konkreettisia ehdotuksia, joilla kestävä kehitys tulee operatiiviseksi ja korostaisin viittaa näkökantaa ensinnäkin. Kansallisyhteiskunnan ja järjestöt pitäisi saada paremmin mukaan virallisemmin, pitää tarvitsen vastuuta ei-valtiollisille toimijoille, esimerkiksi jättää valituksien suoraan komissioon. Toinen pitää siirtyä vapaaehtoisesta yrityksen yhteiskunnan vastuusta tehokkaaseen due diligence-vaatimustasoon. Sen myötä voidaan pohjautua poliittisen sopuun, sopuun joka on saatu konfliktimineraaleista kolmanneksi. Pitää tunnustaa riippumaton asiantuntijuus ottamalla vaikutusten arvioinnit vakavasti ja tekemällä ne ajankohtaisesti, jotta ne voivat vaikuttaa neuvotteluihin. Neljänneksi pitää käyttää kannustimia, mutta pitää olla myös vastakannustimia selkeiden kriteerien myötä, jolla voidaan ottaa pois GSP-etuisuuksia, GSP Plus-etuisuuksia, puhuja korjaa, joka meistä vaatii uutta delegoitua säännöstä erityisesti tästä asiasta. Viidenneksi pitää sitouttaa täysin ILO kaikkiin neuvotteluihin, kuten tehtiin tietyllä menestyksellä kaasuttavien Ramaplansan katastrofin jälkeen Bangladesissa. Kestävä kehityksen pitää olla pantaksessa täytäntöön, se pitää olla näkyvää, eikä se voi olla vain sanahelinää. Ihmiset suhtautuvat epäluuloisesti tähän, kunnes tavoitteet saavutetaan, ja tämä pitäisi olla teidän prioriteettinne. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia teille, Kirsten Darling. Ja seuraava puhuja on minä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Ja kiitoksia edustaja Beginille myös tästä mietinnöstä. Kansanterveys, ja ympäristökysymykset ovat mielestäni tärkeitä, mutta on sääli, että tämä mietintö on siinä sokeassa uskossa, että vapaakauppa mm, parantaa kaiken. Miten voidaan ajatella, että maailmasta tulee hienompi ja sosiaalisempi kunhan vain jahdataan taloudellisia tavoitteita. Ja olisi parempi, että tuotteita ei kärrättäisi satoja tai tuhansia kilometrejä, vaan hyödynnettäisiin paremminkin paikallisia markkinoita. Ja se, että meillä on eroja kaupankäynnin johtaisella toimintatavalla ja kauppa sinänsä on tässä päämääränä. Se on mielestäni väärin tässä mietinnössä. Me emme saa tarkastella sitä niin, että se on ristiriidassa eurooppalaisen oikeuskäsityksen kanssa. Se on hyvä, mutta se ei ole riittävästi. Minä haluaisin saada tukea sille, että tällaista taistelua jatkettaisiin huomattavasti voimakkaammin. Kiitoksia. Uh, uh, Seuraavaksi Hautala. Uh, Kiitoksia puhemies. Elämme tärkeitä aikoja, kun ajatellaan sitä, kuinka voisimme integroida arvomme ja etumme kauppapolitiikkaan me olemme vastaanottaneet erinomaisen tiedonannon Malmströmiltä, Trade for All, meillä on Agenda 2020, niin kutsutut kestävän kehityksen tavoitteet. Meillä on nyt selvästi kaksi suurta äh, haastetta. Yritykset äh, ansaitsevat sen, että EU tukee aktiivisesti kaikenlaisia kestävyysaloitteita ja sitä, että tuotantoketju on tilivelvollinen, koska yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa teettää pakkotyötä tai lapsi, käyttää lapsityövoimaa alihankin, äh, alihankkijoidensa kautta. EUlla on myös erittäin tärkeä tehtävä kestävän kehityksen ympäristön kehittämisessä äh, kumppanimaissa. Me voimme tehdä johtopäätöksiä kauppasopimuksestamme muun muassa sen suhteen, kuinka korruptiota voidaan torjua, miten hallituksesta voidaan tehdä ää, ähm, tilivelvollisempia ja niin edespäin. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Andri Kienelle. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komissio tunnustaa yhteyden kaupan ihmisoikeuksiin sosiaalisten ja ympäristönormien välillä – kauppa ja ulkomaiset investoinnit ovat tärkeitä, jos halutaan saavuttaa taloudellinen kasvu, kestävä kehitys ja ihmisoikeuksien suojeleminen. Se, mitä odotamme komissiolta ja neuvostolta, liittyy se, että pannaan täytäntöön uusi kauppastrategia. monivälisellä tasolla komission pitäisi ottaa johtava rooli, kun uudistetaan VTO-hallinnointia erityisesti VTO pitäisi uudistaa sen politiikan tarkastelumekanismeja yhteydessä tarkastelemassa ihmisoikeus- ja sosiaaliulottuvuuksia. On tärkeää, että komission neuvosto edistävät säännöllistä monitorointia sitä, miten pannaan täytäntöön ihmisoikeuslausekkeet kauppa- ja sosiaalisopimuksissa parlamenttiimme. Se pitäisi olla myös aktiivisemmin mukana ja se pitäisi olla kuulluksi tässä mielessä. Kampapolitiikamme pitäisi olla tapa kannustaa jonkun kumppanimaita hyväksymään korkeimmat sosiaali- ja ympäristönormit Toisaalta EUn yritykset ulkomaille pitäisi noudattaa kaikkia velvoitteitaan, erityisesti mitä tulee kansainvälisiin standardeihin ihmisoikeus, työ ja ympäristöasioissa. Kiitos. Äh, domnul Emmanuel Morel. Seuraavaksi Emmanuel Morel, Merci, monsieur le président c'est un secret pour euh, personne et euh, Kiitoksia puhemies. Ei ole mikään salaisuus se, että Euroopan unionin kauppapolitiikka kirvoittaa pelkoa ja epäluuloa. Ja kyllä tässä on myös kommunikaatio-ongelma. Tämä on ihmisten elämää todellisuutta. Tässä globalisaation, vapaassa globalisaatiossa usein juuri aina samat suuret yritykset voittavat ja julkiset palvelut, paikallinen maatalous ja niin edespäin kärsivät. Tässä, tämä mietintö menee ihan oikeaan suuntaan. Tässä hahmotellaan vapaa, reilua kauppaa, mutta kyllä meidän tulisi ymmärtää, että se, että neuvotellaan yhä enemmän ja enemmän kahdenvälisiä sopimuksia, niin ei se välttämättä ole aina hyödyksi. Ja sitä paitsi meidän tulisi olla riittävän rohkeita voidaksemme suojella niin arkaluontoista maataloutta kuin eurooppalaista teollisuuttakin. Arvoista puhuminen on ihan kiva, mutta täytyy ryhtyä sanoista tekoihin. Grasvander. Grasvander, minuutti. Kiitos puhemies. Kauppaa kaikille. Tämä tarkoittaa minulle sosiaalidemokraattina sitä, että voitot ja hyvinvointi jakautuu kaikille tasaisesti yhteiskunnassa, että kaikkien elämä parannetaan, että vain harvat eivät hyödy. Vastuullinen kauppapolitiikka ja investointipolitiikka ottaa huomioon työnantajatyön tekijät ja kuluttajat, eli kaikki kansalaiset. Ja se avaa myös PK-yrityksille useampia toimintamahdollisuuksia kaupan, globaalissa kaupassa. Vastuullinen politiikka tukee ja edistää ja suojelee eu arvoja – kuten esimerkiksi demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksien noudattamista. Näin on ei voida hyväksyä sitä, että vastuullisuuden, kestävyyden, tai siis tämän takia vastuullisuus ja kestävyys pitäisi saada kaikkiin kauppasopimukseen. Vastuulliset työnantajat noudattavat ympäristönormeja. Tarvitaan myös sanktioita mahdollisesti, jotta nämä velvollisuudet tulevat noudatetuiksi tarvitaan valvontaa kansallisyhteiskunnan puolesta Odotan komissiota ja neuvostolta, että nyt viimeinkin ottavat vakavasti nämä pyyntömme. Kiitos. Eh, Silva Pereira. Seuraavaksi puheenvuoron saa Silva Pereira, minuutti. Strategia comercial da Comissão anuncia como sendo para todos. Komission strategiassa sanotaan, että se tukeutuu arvoihin, että se pätee kaikkiin. Kyllä parlamentti tukee totta kai tätä, mutta yhteydessä kestävään kehitykseen. No, Sinänsä vaan käyttää sanoja, tarvitaan konkreettisia toimia. EUn kauppapolitiikan pitää todella toteuttaa kestävän kehityksen politiikkaa. Tämä pätee erityisesti kumppanuusstrategiaan AKT-maiden kanssa vuoden 2020 jälkeen – Tämän takia komission pitäisi kuulla parlamenttia ja monitorointi ja vaikutusten arviointi nykykauppasopimuksissa pitäisi käydä läpi. Ja Euroopan parlamentin pitäisi siis saada lisää ääntä. Näin vain voidaan varmistaa, että tämä on vain sanahälinää ja että kauppapolitiikassa otetaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet ja että kansalaisia. Seuraavaksi Catch the Eye-menettely Kelly. Eh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Minä olen niitä valikunnan jäsen ja tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys aiemmin asiaa juurikaan käsitelty valiokunnassa, mutta nyt se on tärkeässä asemassa, koska se on äh, erityisen tärkeä kysymys tällä hetkellä. Jos kaupankäyntiä kyetään lisäämään toisen maan kanssa, silloin saadaan enemmän työpaikkoja, enemmän rahaa, enemmän vientiä. Tämän seurauksena kannatan vapakauppasopimuksia, joita meillä on Vietnamin kanssa esimerkiksi, joka solmitti juuri ennen joulua. Siitä on ollut hyötyä Vietnamille, siitä on ollut hyötyä meille ja meillä on myös sopimus Korean kanssa. On kuitenkin tärkeää, että mennään eteenpäin ja komissio ei voi viedä eteenpäin näitä asioita tämän hetkisen strategian puitteissa, varsinkin kun kysymys on ihmisoikeuksista, ja yhteiskunnallisista oikeuksista. Toivon, että komissio jatkaa sopimusta ja neuvotteluita. Ward, un minut. Um, thank you, chairman. Kiitoksia, puhemies. Arvon komissaari, teillä uskoakseni on jo tämä 20 sivun asiakirja, jonka nimi on Alternative Trade Mandate. Siinä sanotaan, että kaupassa on kyse vaihdosta äh, niin, että ekologiset ja kulttuurisesti äh, erilaiset alueet vaihtavat äh, luomuksiaan. Tämä asiakirja hyvä, kirjoitettiin vuonna 2017, se hyväksyttiin täällä parlamentissa ennen kuin minut valittiin tänne. Se laadittiin yli 57 kansalaisyhteiskuntajärjestön konsultaation jälkeen. Mukana oli ammattiliittoja. Ja minusta teidän olisi hyvä palata tähän asiakirjaan. Monet meistä olemme puhuneet siitä vaalikampanjoissamme ja monet olemme käyttäneet sen viestejä hyväksemme ja olemme tehneet jatkossakin työtä niiden organisaatioiden kanssa, jotka tukevat sitä, joten minä kehotan teitä lukemaan tämän asiakirjan ja ylläpitämään näitä periaatteita arvoisa Tomasic. Tomasic, puhemies. Ihmisoikeuksien ja siviilioikeuksien noudattaminen on tärkeää. Poliittisia sopimuksia. Tietysti näitä pitää kunnioittaa, mutta minä uskon, että kauppapolitiikkaa käytetään tässä väärin. Kiina, Venäjä, Persialahden maat, mitkään eivät, maat eivät tarjoa samaa suojelun tasoa kuin EU. Ihmisoikeuskysymyksessä kuitenkin käymme kauppaa heidän kaikkien kanssa, mutta emme suostu allekirjoittamaan vapakauppasopimuksia niiden kanssa, kunnes tilanne näissä maissa paranee. Tämä on tekopyhää toimintaa, joka haittaa kansalaisiamme ja yrityksiämme eniten. Näin ollen tuotteet kallistuvat ja oma vientimme kärsii. Meillä on jo kauppasuhteet koko maailman kanssa, mukaan lukien edellä mainittujen maiden kanssa, jos ihmisoikeudet ovat alhaisella tasolla. Meidän pitää nyt helpottaa kauppaa ja etsiä muita tapoja taistella ihmisoikeuksien puolesta reflete as contradições profundas de um sistema neoliberal assente no livre Neoliberaali järjestelmä on ristiriitainen, siinä kyse vain voitoista. Todellisuus osoittaa, että se ei toimi, se ei auta niitä, jotka kärsivät tästä jo sisällä ulkopuolella. Safeguard-lauseke sopimuksissa EUn kanssa – niitä kyseenalaistetaan yhä uudestaan, vaikka ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu joka päivä. Myös Palestiinassa vapaakauppa ja yksityiset intressit äh, suurissa yrityksissä, niitä tulee aina olemaan, vaikka yritysten yhteiskuntavastuuta vaaditaankin. Tarvitsemme uutta yhteistyömallia ja sitä, että noudatetaan suvereniteettia. Domnul Șogor. Kiitoksia edustaja Shogor. Trade is at the core of the European Union, controlling a Kauppa on Euroopan unionin toiminnan ytimessä. EU on maailman suurin äh, kauppaunioni mm, ja se vie eteenpäin kauppaa, mutta tämä on asia, johon ei tule suhtautua välinpitämättömyydellä uusia kaupan moottoreita on Aasiassa. Aasia on muutenkin kaikkein dynaamisin maailman alue. Suurin osa kasvusta tapahtuu EUn ulkopuolella. Tästä syystä on tärkeää, jos haluamme tukea työpaikkaluomista Euroopan unionissa ja puolustaa asemaamme universaalisten arvojen edistäjinä kaupankäynnin kautta maailmassa. Meillä ei ole aikaa hukattavanamme. On äärimmäisen tärkeää käynnistää uudelleen ja antaa uutta eh, potkua näihin olemassa oleviin sopimuksiimme ja luoda samalla voimakkaampi poliittinen keskustelu niistä sopimuksista, joista nyt neuvotellaan. Kiitos. Eh, domnul Marias. Edustaja Marias. Kiitos puhemies. Tähän asti EUn strategia investointi- ja kauppa asioissa on väitettyyn perustettua avoimuuteen ja arvoihin ja ottaa huomioon kansalaisten edut. Jos ajatellaan esirahastoa esimerkiksi, jota Juncker on ottanut, siinä sanotaan, että sillä houkutellaan 350 miljardia euroa investointeja, kun taas Kreikalle, joka on varrikon partaalla, luvattiin 42 hanketta, mutta vain kaksi pantiin täytäntöön. Greta Form ja toinen. No, kansalliset sopimukset, kuten TTIP, voivat panna täytäntöön sopimuksia, jotka heikentävät Euroopan maatalouden tilaa. Ja toimintaa tapahtuu, jotka haittaavat pk-yrityksiä. Tarvittaisiin Kreikalle apua lisää. Domček. pane předsedající Paní komisařko... Tässä keskustelussa on selkeästi nähtävissä punainen lanka. Onko oikeudenmukaisempi kaupankäynti edes mahdollista? Minun mielestäni on, mutta siitä huolimatta meidän täytyy ymmärtää, että se on myös tärkeä, on myös tärkeä parlamentille, että se täyttää tehtävänsä, kun se sopii erilaisista kauppasopimuksista meidän täytyy pitää mielessämme se, että jos eurooppalainen yritys hylkää tietyn markkina-alueen ihmisoikeuskysymysten tai muiden tekijöiden vuoksi, niin silloin tavallisesti joku toinen kaupankäyjä menee tuonne samalle markkina-alueelle ja se saattaa olla täysin häikäilemätön toimija. Meidän täytyy katsoa ihmisoikeuskysymystä useista eri näkökulmista universaalista, erottamattomasta näkökulmasta. Sitten meillä on myös toisia näkökulmia. Enkä halua suinkaan vähätellä ihmisoikeuksien merkitystä, mutta tietyt maantieteelliset toimialat voivat katsoa niitä toisessa valossa. Ja siitä syystä minun mielestäni meidän täytyy toimia erittäin varovasti, että oikeudenmukainen kaupankäynti ylipäätään olisi mahdollista. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies, kiitos tästä mielenkiintoista keskustelusta kaikille. Tämä on ollut erinomaista ja paljon arvokkaita ehdotuksia myös näissä mietinnöissä, jotka kaksi esittelijää ehdottivat. Kun komissio esitteli kauppaan kaikille strategiansa, siellä oli kolme päätavoitetta. Ensinnäkin totta kai, että kauppasopimukset, jotka laadimme, niin ne pitäisi, ne pitäisi olla tehokkaita ja ne pitäisi hyödyttää kuluttajiemme ihmisiä Euroopassa ja yrityksiä. Kauppa voi olla loistava tapa torjua köyhyyttä ja varmistaa, että ihmiset menestyvät. Totta kai tämän pitää kaikki saada tehtyä oikein ja kauppasopimukset keskittyvätkin juuri tähän. Meidän pitää käsitellä oikeita asioita, moderneja kysymyksiä, kuten palvelut, sähköinen kauppa, teollisuustekijän oikeudet ja pitää puolustaa myös teollisuutta, jota meillä on Euroopassa. Pitää varmistaa, että kuluttajat saavat hyödyt irti kauppasopimuksistamme ja että ulottamme kätemme paremmin pk-yrityksille. Ehdotimme muun muassa, että olisi pk nettisivuja, joilla voitaisiin helpottaa sitä, että saisivat tietoa kauppasopimuksista, jotka laadimme. Toinen tavoite oli korostaa EUn arvoja, emme voi ratkaista kaikkia ihmisoikeusongelmia. Kauppasopimuksen avulla maailmassa pitää olla realisteja, mutta voimme antaa panoksemme ja voimme tehdä enemmän olemalla kattavampia käyttämällä eri kauppakehitys, ulko, politiikkoja älykkäällä tavalla. Sillä tavalla voidaan tehdä enemmän ja saada nuo arvot eteenpäin. Meillä on ihmisoikeus, kestävä kehitys, lukuja. Ne voidaan panna täytäntöön, ne ovat velvoittavia. Ja meillä on riitojen ratkaisumekanismeja. Ja haluamme mennä askeleen pitempäänkin. Esimerkiksi jos ajatellaan Meksikon neuvotteluja, tavoitteena on jopa torjua korruptiota mandaatissa. Olemme tehneet työtä yhdessä parlamentin, neuvoston ja komission välillä, jotta saadaan päätöksiä ainakin poliittisesti konfliktimineraalisopimus ja kidutuksen vastainen sopimus tällä tavoin. Vastuu voi auttaa, kauppa voi auttaa. Ja kolmanneksi lisää avoimuutta. Ihmiset haluavat olla mukana. He haluavat tietää, mitä kauppa on, mistä siinä on kyse. Tämä on tullut yhä akuutimmaksi viime aikoina. Ja se on hyvä asia pääasiin, mutta sitten totta kai pitää muuttaa politiikan tekoa. Kaupan politiikasta voi tehdä yhtä avointa kuin mahdollista TTIPissä, viemme tämän niin pitkälle kuin mahdollista sanoisin ja haluamme tehdä tämän myös kaikkien muiden kauppasopimusten kanssa. Voimme tehdä lisää, jotta voimme osallistaa kansalaisen tämän komission ja jäsenvaltioiden ja myös teidän tehtävänne sitouttaa, selittää, kuunnella ja puhua ja keskustella ja kysyä, mutta myös rauhoitella kun tarpeen. Voimme tehdä lisää, mitä tulee sukupuolten tasa-arvoon. Se on kauppastrategiassamme se on vaikutusten arvioinnissa myös huomioitu GSP Plusassa. Noudatetaan syrjimättömyysyleissopimusta, mutta lisää voidaan tehdä ja mielelläni tarkastelen tätä ehdotuksia enemmänkin. Totta kai lapsityövoimakin on osa-alue, jota olemme tarkastelleet. Julkaisimme asiakirjan parisen vuotta sitten kaupasta ja lapsityövoiman pahimmista muodoista. Ja tällä hetkellä kamalimmat muodot tapahtuvat eri sektoreilla. Tähän on siis vaikea puuttua, mutta seuraamme tätä tarkkaan kauppakumppanimme kanssa, esimerkiksi GSP+, monitorointijärjestelmä on käytössä, jatkamme tänne suunnalla kauppa. Siitä keskustellaan, se on hyvä asia, pitää tehdä lisää komissiossa, parlamentissa, jäsenvaltioiden pitää tehdä lisää, jotta varmistetaan myös, että kauppasopimukset, jotka me solmimme, hyödyttävät kansalaisiamme, mutta että niin kuuluu myös sosiaalipolitiikkaa. Nyt komissio tarkastellaan sitä, miten globalisaatiorahastoa voidaan käyttää älykkäämmällä tavalla, että voidaan suojella ihmisiä, jotka eivät hyödy globalisaatiosta tai kaupasta. Ja totta kai oinamme kätemme useille maille, jotta tehdään kauppasopimuksia kehitysmaille ja kehittyneille maille. Ja jatkamme tätä jatkossakin. Sitoudumme tehokkuuteen, avoimuuteen ja kauppapolitiikamme arvopohjaisuuteen. Joten kiitos puhemies keskustelusta, kiitos parlamentin jäsenet. Yritetään jatkaa yhteistyötä ja varmistaa, että kauppa on vastuullista, kestävää ja tehokasta. Kiitos. Sir, domna Forenza, due Ja sitten Forenza, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin vain näin johtopäätöksen omaisesti kiittää kaikkia äh, niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Kiitos yhteistyöstä. Äh, äh, monet niistä lupauksista, joita komissio oli jo aiemmin tehnyt, ovat ähm, vielä jäänyt pitämättä. Äh, ihmisoikeudet ovat tekijä, jotka joka on aina otettava huomioon kauppasopimuksissa. On erittäin tärkeää, että kauppasopimuksen kaikilta osapuolilta edellytetään ihmisoikeuksien noudattamista. Siksi me tarvitsemme ihmisoikeuslausekkeen näihin sopimuksiin. Ähm, tietenkin äh, kun ajatellaan ilon yleissopimuksia ja sitä, miten jäsenvaltiot ovat niitä ratifioineet, niin on erityisesti TTIP e neuvottelussa on muistettava, että USA ei ole ilon sopimuksia allekirjoittanut. On tietysti tärkeää myös suojella tekijään ja teollisia, teollisoikeuksia, mutta silti on <clears throat> myös suojeltava kuluttajia monikansallisilta yrityksiltä. En tietenkään halua äh, olla eri mieltä komissaarin kanssa, mutta minun mielestäni välttämättä äh, nyt ei mennä ihan oikeaan suuntaan. Äh, suurempi avoimuus tarkoittaa sitä, ettei myöskään ihmisoikeuksia alisteta voitolle. Kiitoksia ja seuraavaksi Begin kaksi minuuttia. Grazie. Kiitoksia puhemies. Minä haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat mm, kantaneet kortensa tämän mietinnön kekoon. Se ei ole ollut helppoa. Tässä on kyse erilaisten näkemysten kompromissista. Tänäkin päivänä olen kuullut sellaisia näkökulmia, jotka ovat hyvinkin vapaankaupan myönteisiä ja sitten taas aivan päinvastaisia. Mutta on meillä kuitenkin yhteinenkin sävel tässä löytynyt ja haluan kiittää myös INTE-valiokuntaa, koska yhteinen sävel on se, että kansainvälinen kauppa voi olla hyvinvoinnin ja vaurauden veturi. Ei tämä ole mikään Kopernikuksen kaltainen oivallus, äh, <clears throat> eikä tämä ole mikään nerouden tuote tämä mietintö, mutta varmasti tämä auttaa meitä menemään parempaan suuntaan. Se, että todetaan, mi- mihin suuntaan ei olla menossa, ei ole mikään suuremmoinen teko, mutta siinä saadaan aikaan muuto- mutta jos sillä saadaan aikaan muutosta, niin se on jo hyvä asia me olemme jo juurinen kitkeneet tiettyjä huonoja kauppatapoja ja meidän täytyy pitää huoli siitä, että muistakin ää, äh, epäkohdista päästään eroon. Ja Forensan kanssa yhdessä olemme toivottavasti luoneet semmoisen perustan, jonka avulla voimme parantaa tilannetta. Ei niin, että lisäämme sellaisen kaupan määrää, jonka etujen päämäärästä emme tiedä mitään. Emme tiedä, ketä se lopulta hyödyttää. Kiitos.